Now we come to the votes. Nyt siirrymme äänestyksiin. Ensimmäinen asia on suositus toisessa käsittelyssä rajat ylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista. Grostetin mietintö ja äänestämme neuvoston kannasta. Kokonaisuus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näinpä neuvoston kanta on hyväksytty näin muutettuna. Onnittelut Grostetille. Seuraava kohta on päätöslauselma esitys vapaaehtoisista FLECT-kumppanuussopimuksista eli metsälainsäädännöstä. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin oli aika tiukka. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus kolme. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin ikään hylätty. Sitten sitten äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana Jadon mietintö nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa koko mietinnöstä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten Jadon toinen mietintö. Jälleen äänestetään koko mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut jälleen esittelijälle. Seuraavana äänestetään päätöslauselmaesityksestä, joka koskee EUn ja Tyynemeren valtioiden väliaikaista kumppanuussopimusta tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää Tämä ei ollut ollenkaan selvä tulos, joten tarkistetaan. Tarkistus 5. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko kannistuneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätöslauselmaesitys. Kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Maatinin mietintö EUn ja Tyynemeren valtioiden välisestä väliaikaista kumppanuussopimuksesta. Päätöslauselman luonnokseen ei ole tehty tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Martinille. Sitten viisi esitystä, jotka koskevat kansainvälistä adoptiota Euroopan unionissa. Ensimmäisenä äänestetään yhteistä esityksestä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kaikki muut esitykset raukeavat näin ollen. Seuraavana on ulkoasianvaliokunnan asia, joka koskee EUn ja Serbian välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta. Tarkistus neljä. Siihen on suullinen tarkistus. Schulz? Haluaisin esittää suullisen tarkistuksen tähän, että poistettaisiin jälkimmäinen osa ja sanottaisiin, että pyydetään, että Serbia aloittaa keskustelut Kosovan kanssa viittamatta enää sen statukseen. Toivottavasti tuette minua. Objections. Vastustetaanko esitystä? Ilmeisesti ei. Posselt? Ja, ich möchte nur empfehlen unter Haluaisin vain suositella että äänestetään tämän puolesta. Thank you very much for that. Kiitoksia. Tarkistus neljä, näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. No, tarkistetaan, jos haluatte siis koneellinen tarkistus kohdan kahdeksan ensimmäisestä osasta. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty. Kohta 11, kaksi tarkistusta, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mutta tarkistetaanpa kuitenkin. Tarkistus 5 koneellisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. Tarkistus 6 on vedetty pois. Sitten siirrymme kohtaan 12. Tarkistus 8, siihen on suullinen tarkistus. Katsim. In view of the importance of... Rouva puhemies, kun ajatellaan, että ihmisoikeudet ovat niin tärkeitä, niin haluaisin, että tässä olisi nimenhuuto äänestys kohdassa kahdeksan, jotta voisimme välttää tätä Serbian hallituksen epätoivottua päätöstä, joka liittyi Oslon seremonioihin ja siihen oikeusasiamiehen päätökseen liittyvää päätöstä ja siitä, että ehdokas maassa näitä ihmisoikeuksia, ne ovat siinä tolalla, että sitä ei voida hyväksyä. Ja, ja tässä on suullinen kompromissi tarkistus Maria Eleni Kopalta alun perin ja haluaisin lisätä alun perin initially tähän hallituksen päätökseen, joten muoto on pahoittelemme hallituksen alkuperäistä päätöstä, jossa joulukuussa Oslon seremonioihin, Nobel-palkinnon luovuttamisseremonioihin ei voitu, siellä ei voitu olla paikalla haluan kehottaa ja pyytää, että kaikki kollegat tukisivat tätä minun suullista esitystäni. First of all... Kiitos edustaja Katsin. Otetaan ensin käsittelyyn suullinen tarkistus. Vastustetaanko tätä suullista tarkistusta, että lisätään initial-sana, alkuperäinen Okay, in that case the... No siinä tapauksessa tästä suullisesta tarkistuksesta ei voida äänestää eikä sitä voi tehdä. Sitten nimenhuutohän äänestys, vastustetaanko sitä? On. Minun harkintavallassani niin äänestetäänkö siitä, että pidetäänkö äänestys vai ei? Äänestetään siis nimenhuutoäänestyksenä tarkistuksesta kahdeksan ja äänestys alkaa. Everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tarkistus on hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi Svoboda. Mutta emme äänestäneet tarkistuksesta kahdeksan, vai äänestimmekö? Jaa, se oli se nimenhuutojuttu. Luulin, että äänestimme siitä nimenhuutoäänestyksestä. Amendment Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään päätöslauselma esityksestä kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Katsinin mietintö EUn ja Serbian välisestä sopimuksesta yhtenä äänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvästi. Onnittelut Katsinille. Seuraava kohta on äänestys Matiaksen mietinnöstä, joka koskee Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevaa eurooppalaista aloitetta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut Matias, Matiasille. Sitten päätöslauselmaesitys vetoomusvaliokunnalta. Se koskee astmasumutteita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kuusi päätöslauselmaesitystä, jotka koskevat Haitin tilannetta järjestyksen jälkeen. Ja esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kaksi päätöslausumaesitystä ilmaisuvapauden rikkomisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa. Neljän ryhmän päätöslausumaesitys tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämän toisen osan. Äänestys alkaa kohdan kaksi toisesta osasta. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvä tulos, joten tarkistetaan koneellisesti kohdan viisi toinen osa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus viisi Koneellinen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Aika tiukaksi menee, joten tarkistetaan koneellisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. ja hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osaan kappale F erillisäänestyksenä puolesta vastaan tyhjää. Tiukaksi menee, tarkistetaan johdanto-osan kohta F. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappaleesta H. Vielä tarkistus. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselmaesitys näin muutettuna kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestysselitysten vuoro.